meitä kaikkia, ei pelkästään niitä maita, jotka kokevat sen pahimmillaan juuri nyt. Me tarvitsemme toimien koordinointia ja yhteisön solidaarisuutta. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Kiitoksia puhemies. Euro